Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa aamukokoukseen. Olemme jälleen myöhässä aloittamassa ja sen vuoksi minusta meidän täytyisi jatkossa pyrkiä käynnistämään täsmällisesti kokouksemme. Ehkä menee hieman aikaa ennen kuin me tähän totumme, mutta jos me aloitamme ajoissa, niin silloin me voimme lopettaa myös ajoissa. Ja sen lisäksi mielestäni ne, jotka tänne tulevat ajoissa, ei heitä saa sitä rangaista, vaan heidän tulisi siitä hyötyä. Eli hyvää huomenta ja siirrymme suoraan esityslistaan kohtaan 11, talousarvio 2010, pääluokka 3. Ja me voimme käsitellä nämä kaikki kolme kohtaa yhdessä. go to uh, Elena Eck, no? The, the, the, the rapporteur is the same for the two first. Yeah. So we can have the two first and then the third part. This one? One. No. Okay. Dann gebe ich das Wort an die Kollegin Eck. Annan puheenvuoron kollega Eekille, niin että hän kertoo, mikä tilanne on. Thank you, Chair. And uh, I just... Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopeasti ottaisin esiin muutaman asian budjettimietinnöstäni. Ensinnäkin pyydän anteeksi tästä hyvin tiukasta aikataulusta, mutta se ei johdu tästä valiokunnasta, koska äänestys on lokakuussa sen täytyy kulkea rinnakkain talousarvion valiokunnan käsittelyn kanssa. Ja jos me haluamme tuoda tämän valiokunnan mielipiteet ja lausunnot mukaan, meidän täytyy pitää kiirettä. Me hyväksyimme tämän koordinaattoreiden kokouksessa ennen kesätaukoa, eli tämä alustukseksi. Yleensä tällä valiokunnalla kunnalla on enemmän aikaa keskusteluille. No, onko tämä tiukka aikataulu sitten vaikuttanut työhön? Kyllä ja ei. Me olemme saaneet paljon tarkistuksia muilta ryhmiltä. Ja edellisen kauden jäsenet ovat eh, myös tähän osallistuneet jo, joten he tietävät, mikä menettelytapa on Ja me olemme saaneet äh, tukea kaikilta ryhmiltä, joten voisi sanoa, että tämä on tällainen valtavirtaistettu mietintö, joka ottaa huomioon äh, tutkimus- ja teollisuusvaliokunnan ajatukset. Tämä ehdotettu komission äh, budjetti osoittaa, että siinä komissio pyrkii huomioimaan äh, energian, äh, tutkimuksen, innovaatiot ja varmistamaan äh, esimerkiksi energian saannin, ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ja taloudellisen laman. Nämä ovat asioita, jotka ovat lähellä meidän sydäntämme. Emmehän me muuten olisi halunneet edes olla tämän valiokunnan jäseniä. Ikävä kyllä kuitenkin neuvosto on leikannut seitsemännen puiteohjelman budjettia. Tämä on tämä yhteinen eurooppalainen tutkimusohjelma kuudella prosentilla ja 59 prosenttia tietyistä budjettikohdista. Mielestäni ja toivon, että olette samaa mieltä tämä äh, heikentää Lissabonin strategian tavoitteita. Eli äh, Lissabonin strategiassahan pyritään parantamaan sisämarkkinoita, joten meidän täytyy antaa komissiolle sen tarvitsema budjetti politiikan hoitamiseksi. Sen vuoksi meidän valiokuntamme täytyy äh, tuoda esiin se, että on erittäin tärkeää, että Euro- komission alun perin esittämät budjettisummat palautetaan. Tässä lausuntoluonnoksessa olen nyt yrittänyt äh, koota kaikki tärkeimmät asiat, äh, jotka meidän valiokunnallemme ovat tärkeitä. Olen pyrkinyt äh, noutamaan, noudattamaan meidän linjojamme. Ja me oikeastaan nyt palautamme tässä neuvoston leikkaamat budjettikohdat, jotta me voimme antaa komissiolle sen tarvitsemat välineet. Olen iloinen siitä, että varjoesittelijät tukevat lähes kaikkia tarkistuksia. Minä tuen joitakin näistä tarkistuksista ja ajatuksista, joita vihreät ovat esittäneet. En kuitenkaan tue niitä kaikkia sen vuoksi, että haluaisin antaa komissiolle tiettyä joustoa sen työssään. Meillä on yleinen näkemys siitä, mitä me haluamme, mutta se, että me sitoisimme niiden kädet, äh, komission kädet äh, täysin, ei ole tehokasta. Joten me annamme heille tietyn mannatin jota me seuraamme, mutta se, että me nyt jo korva merkitsisimme tarkasti varat, ei ole oikea tie eteenpäin. Meidän ei tule luoda enempää hallinnollista taakkaa kuin on välttämätöntä. Minä tuen kompromissi yhtä. Tämä kompromissi yksi, sitä minä tuen siinä. Otetaan esiin asioita, jotka mainitaan monissa mietinnöissä viime vuonnakin jo. Mitä tulee sitten ydinenergiatarkistuksiin, meidän pitäisi antaa komissiolle mahdollisuus tehdä tutkimusta. Tässä valiokunnassa on ihmisiä, jotka pitävät ydinenergiasta ja niitä, jotka eivät sitä hyväksy ja sitten on niitä, jotka eh, inhoavat ydinenergiaa. Se, mikä on yhteistä kaikissa näissä lausunnoissa, on se, että tutkimus on tärkeää, eh, turvallisuuskysymykset ovat tärkeitä kaikille Jos me noudattaisimme vihreiden tarkistuksia, olisi mahdotonta saada minkäännäköistä eurooppalaista tutkimusta. Itse en ole mikään ydinvoimafani, mutta silti uskon, että tutkimus tällä sektorilla on tärkeää haluaisin painottaa, että on jäsenvaltioiden päätettävissä, haluavatko he ydinvoimaa alueelleen vai ei. Energi mix on ihan äh, kansallinen äh, asia, ja tässä me puhumme nyt äh, ylikansallisesta tutkimuksesta. Tutkimus ja turvallisuus ovat tärkeitä meille kaikille, koskapa meillä on ydinvoimaloita puolessa jäsenvalloista. Tässä tausta ja odotan ilolla keskustelua ja jäsenten mielipiteitä ja toivottavasti meillä on hyvä äänestyssessio kello kymmeneltä. Herzlichen Dank. Kiitoksia <clears throat> tästä esitelmästä. Rova Eik, kiitoksia teidestä työstä, jota viime päivinä olet tehnyt. Teit työtä silloin, kun muut olivat lomalla. Tämä koskee myös varjoesittelijöitä, jotka ovat pyytäneet myös puheenvuoroa. Ensinnäkin Rouva Maduel ensimmäisenä, olkaa hyvä. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan onnitella esittelijää hyvin tehdystä työstä huolimatta siitä, niin kuin hän sanottiin, tässä on vähän pitää juosta. Meillä on kovan kovin kiire, mutta minulla on muutama kommentti joistakin tarkistuksista. Meidän, ja jos puhun meidän tarkistuksistamme, sosiaalidemokraattisen ryhmän tarkistuksista, ne kaikki pyrkivät minimoimaan budjettileikkauksia energia-alueella kuin myös tutkimus- ja innovaatiosektorilla, koska tutkimussektori, kuten useasti on sanottu, sekä tutkimus että energia ovat kaksi keskeistä tukipilaria, jotta selviämme hyvin kriisistä. Sen takia se on tämän budjetin yksi tärkeimmistä tavoitteista. Meillä on paljon sanomista näistä kahdesta pilarista kun puhutaan elvytyksestä ja talouskasvusta, se johtuu hyvinkin paljon energiaa muotojen käyttämisen muuttamisesta. Me haluamme vihreätä taloutta, me haluamme <clears throat> vähentää uusiutumattomien energiavarojen käyttöä, käyttää paremmin energiavaroja. Meidän täytyy paremmin myös budjetoida näiden uusien ja vanhojen energiavarojen käyttöä moottoriuudistumiselle on ollut tutkimuksessa ja innovaatiossa. Meillä on talouselvytysohjelma. Presidentti Obamalla on oma ohjelmansa. Hän on pyrkinyt myös kasvattamaan tutkimusbudjettilukuja, mutta me seuraamme aika lailla huolestuneena, kuinka teoriassa ja, pra- teoriassa ja käytännössä nämä kriteerit löytävät toisensa. Äh, harjoitetussa politiikoissa, erityisesti budjettipolitiikassa. Näiden kahden budjettikohdan äh, kohdalla meidän pitää olla hyvin määrätietoisia ja tarkistusten, kuten sanoin, meidän tarkistuksemme pyrkivät vähentämään leikkauksia äh, tutkimuksessa ja energiassa. Ei muuta tällä kertaa. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Lamberts. Yes, Kuuletteko minua? No ensinnäkin kiitän Leena Eekkiä tästä ää, ää, ra, mietinnöstä. Oikeastaan näistä vihreiden tarkistuksista, jotka koskevat ydinvoimaa. Mikä on niiden ää, perustelu? Nyt kun katsotaan koko kuvaa ja, ja, ja budjetin historiaa EU-ssa, me uskomme, että ydinenergia on saanut enemmän kuin se ansaitsee – ei tämä ole ikään kuin sillä tavalla, että tämä on, tämä on se köyhä veli, joka on unohdettu vuosikymmeniksi. On kysymys keskittymisestä. Mihin me keskitymme? Me emme voi jakaa näitä, näitä niukkoja voimavaroja näin moniin asioihin ja näin moniin aloitteisiin. Ja ydinvoima, niin kuin Leena sanoi, on yk, kuuluu jäsenvaltioille. Jos Ranska haluaa käyttää jäsen, ydinvoimaa, se voi käyttää siihen rahaa, eikä se ole valitettavasti EU-asia auttaa siinä. Meidän täytyy keskittää resurssimme siihen, mikä mahdollistaa Euroopan eteenpäinmenon. Ja tästä, tässä valiokunnassa siitä keskustellaan. Tyypillisesti meille kuuluu uusiutuvat energialähteet e- ja tällaiset superverkot, ne ovat niitä asioita, jotka ansaitsevat budjettihuomioon. Tietenkin ydinvoimaa tarvitaan, mutta ydinvoimateollisuus kuitenkin saa nauttii tästä tilanteesta. Ei se ole sellainen tilanne, että, että ne olisivat tiukailla niin kuin tiukassa paikassa. Tämä on meidän ehdotustemme takana. Kiitoksia. Paul Rybi Ja kiitoksia puheenjohtaja Roil Äh, ensinnäkin haluaisin kiittää äh, puheenjohtajistoa siitä, että, että, että tämä koordinaatiotyö on saatu tehtyä ja henkilökunta on tehnyt esimerkillistä työtä, joka ei ole itsestään selvää, että saadaan kuitenkin ajoissa äh, tässä budjettimenettelyssä nämä asiat sovittua valiokunnan tasolla. Todellakin haluan kiittää. Toisekseen nyt meillä on nyt tämän talouskriisin äh, tilanteessa meidän täytyy keskittyä turvallisuusvarmuuskysymyksiin. Meidän täytyy huolehtia siitä, että rahoitus äh, menee eteenpäin. Erityisesti CIP-ohjelma, eli kilpailukyky innovaatio-ohjelma, on erityisen tärkeää. Tämä koskee erityisesti PK-yrityksiä, että me varmistamme siellä työpaikat. Meidän täytyy panostaa siihen ja myös tutkimuksen kehysohjelma, puiteohjelma, erityisesti energian äh, tasolla. Siellä täytyy asettaa uusia painopisteitä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että myös tutkimusohjelmassa energiatehokkuus on keskiössä. Ja minusta on oikeastaan hyvä tämä vihreiden e, esitys Euroopan laajuisista verkoista. Jos käytetään tuulivoimaa tai vesivoimaa, niin ilman korkean taajuuden verkkoa ja tehokasta verkkoa se ei onnistu Euroopan laajuisesti ja minä uskon, että tämä on ratkaisevan tyyppinen ehdotus, että Euroopan unioni huolehtii korkean taajuuden verkoista, erityisesti sähkösektorilla Euroopassa ja meidän täytyy olla aloitteellisia, että nämä verkot saadaan nopeasti rakennettua. Kolmanneksi tietenkin älykäs energiaohjelma me haluamme toimia tässä joustavasti ja ydinvoiman tasolla meidänkin ryhmämme on sillä kannalla, äh, meidänkin ryhmässä on erilaisia näkemyksiä, mutta olen yhtä mieltä siitä, että, että turvallisuuden täytyy olla keskiössä, että tulevaisuudessa myös täytyy äh, tehdä tällaisia, tällaista vertaisarviointia ja turvata läpinäkyvyys myös äh, turvallisuuskysymyksissä. Ja lopuksi on tietenkin niin, että meidän valiokuntamme meidän täytyy yrittää saada meidän käsityksemme myös täysistuntoon. Ja esitteli, pyytäisin esittelijää, että hän koordinoisi asiaa budjettivaliokunnan kanssa, jotta voitaisiin kokoontua keskustella niiden, heidän budjettivaliokunnan vastuullisten henkilöiden kanssa, jotta saataisiin meidän ammatilliset painopisteet myös äänestyslistoihin näkyviin. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Matsikkis. Toivottavasti äänsin nimen oikein. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin uutena valiokunnan jäsenenä en oikein täysin tiedä, miten täällä toimitaan. Siksi haluankin kiittää lämpimästi vanhoja jäseniä teidän tekemästänne työstä koskien tärkeiden projektien rahoitusta. Me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että investoinnit energian infrastruktuuriin ja uusiin yhteyksiin on hyvin tärkeää, jotta energiasaaria ei synny, kuten Baltian maissa ja näissä muissa Itä-Euroopan maissa. Vielä painottaisin sitä, että erityisen tärkeää on ydinenergian turvallisuus – ja ydinjätteen kierrätys. Ja tämähän liittyy myös ydinvoimalaitosten alasajoon. Siksi sosialistien ja demokraattien allianssi Euroopan parlamentissa on suht tukenut näitä kaikkia tarkistuksia, jotka liittyvät tähän. Kiitoksia. Herra Palsho. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársak, tulajdonképpen nagy felelősség új képviselő. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä on suuri vastuu. Uutena jäsenenä olen pyytänyt puheenvuoroa nyt tässä keskusteluvaiheessa, koska meillähän puolueella ei ole tähän, asti, tähän mennessä ollut edustusta täällä. Kuitenkin pyysin puheenvuoron siitä syystä, että täällä on syntynyt keskustelu näissä asioissa, jossa, haluan, jossa haluaisin vahvistaa sen, mitä esittelijä sanoi, tai oikeastaan miten hän kantansa esitti tutkimusresursseista. Hän tässä puuttui tutkimukseen, joka koskee ydinenergiaa, uusiutuvia energialähteitä – tässä ei ole niinkään kysymys siitä, että rakennetaanko ydinvoimalaitoksia vai ei. Tässä on pikemminkin kyse siitä, että meidän pitää vaalia ydinvoimalaitosten turvallisuutta. Ja tässä unionin täytyy puuttua peliin. Eikä tämä ole mikään sellainen asia, joka kuuluu vain yhdelle jäsenvaltiolle. Ydinvoimaan kuuluu monta muutakin asiaa tulevaisuudessa. Mehän olemme kaikki vastuussa tulevaisuudesta. Me kannatamme vihreää energiaa. Me haluamme päästä sellaiselle teknologiselle tasolle, jota ei ollut esilläkään vielä 20 vuotta sitten. Mutta jos ajatellaan ilmastonmuutosta ja hiilidioksidipäästöjä, niin silloin ydinvoiman, ydinvoimaan täytyy pitää puhtaana energiamuotona. Meidän täytyy olla yhtä mieltä tästä tasapainoisesta lähestymistavasta. Ja sitten palaisin vielä kuluttajiin, mitä sähkön hintoihin tulee, miten säh- korkeita sähkön hinnat tällä hetkellä ovat eräissä jäsenvaltioissa. Onko se hyväksyttävää nyt semminkin, kun ydinvoima saa sellaisen roolin, että se on halvin energiamuoto? Kiitoksia teidän kannasta. Kollega Ek, haluatteko vielä lausua jotakin? Anteeksi. Komissio. Onko komissiosta joku paikalla, joka haluaisi asiasta jotain lausua? Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja Alen Kallos. Felipe, tulen komission liikenne- ja tutkimus pääosastosta. Ensinnäkin pääosasto haluaa kiittää tätä valiokuntaa ja esittelijää sen ehdotuksesta siitä, että palautetaan takaisin komission alkuperäiset summat. Muutama pieni huomio. Ensimmäinen liittyy tarkistuksen 6101 6109, jossa nostetaan näitä summia Kysymys ei ole suurista summista, miljoonasta ja viidestä miljoonasta tut- energiatutkimukselle. Me olemme sitä mieltä, että näitä nostoja ei tarvita ottaen huomioon nykyisten voimassa olevien ohjelmien toimeenpanot. Minä puhun tässä maksumäärärahoista enkä maksusitoumusmäärärahoista. Joten minusta maksumäärärahat ja niiden nostamista ei tarvita tällä hetkellä. Komissio tukee 6178 ja 6179 tarkistuksia. Mutta se on myös sitä mieltä, että tässä viimeisessä tarkistuksessa korotus 87 on liian korkea, 10 miljoonaa riittäisi maksusitoumusten hoitamiseksi voimassa olevissa ohjelmissa. Me puhumme nyt maksumäärärahojen nostosta. Ja sitten viimeinen huomio liittyy tarkistukseen 6173 joka on talouden elpymistä edettävät energiahankkeet. Ja tähän on lisätty teksti, joka on hyvin samankaltainen kuin komission oma teksti. Mutta sitten tässä puhutaan maantieteellisestä soveltuvuudesta Ähm, joka ei mielestämme vastaa täysin sitä komission alkuperäistä tekstiä, johon pitäisi palata. Kiitoksia. Kollega Ek. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin, totta kai me olemme ö, melkoisessa kriisissä. Finanssikriisitilan vallitse, joka on, on nyt pikkuhiljaa ratkeamassa työpaikkakriisissä joka, joka tähän liittyy, ja ilmastokriisissä. Jotta nämä kriisit voidaan ratkoa, niin se vastuu, joka meillä on tässä valiokunnassa, on erityisen tärkeää. Teollisuuspolitiikka, tutkimuspolitiikka, IKT, siis tieto, tiedon välitys, tieto ja, tiedotus- ja viestintäpolitiikka, ne ovat hyvin tärkeitä välineitä – Ja me olemme nyt keskustelemassa budjetista. Me olemme kilpailutilanteessa kaikkien muiden valiokuntien kanssa, kun puhutaan poliittisesta vastuusta. No sitten mitä yritän tehdä, on ensinnäkin, että ei lähdetä mitenkään tekemään mitään hengästyttävän tyhjentävää mietintöä, vaan tällaista pilkistettyä, jos on, jos on tuolla selkeästi, selkeät valiokunnan linjat esille, jotta budjettivaliokunnan kollegat eivät, e, että heillä ei ole mitään epäilyksiä siitä, mitä, mitkä ovat meidän prioriteettimme tässä valiokunnassa, jotta voisimme käyttää niitä välineitä, joita meillä on, joilla voidaan ratkaista tämä kolminkertainen kriisi, jossa Eurooppa on ja koko maailmakin on. Siitä syystä meillä on tämä painopiste. Meidän täytyy keskittyä tarkistuksissamme eri poliittisten ryhmien tasolla näihin asioihin. Me näemme, että meillä on kaikilla samat huolenaiheet ja siksi myös tämä mietintö on keskittynytkin näihin kahdeksaan kohtaan. Totta kai on budjettivaliokunnan kanssa tulee melkoista viilaamista, soutamista ja huopaamista. Ja toivottavasti tämä äänestyslista niin menee läpi, jotta sitten kun me jälkeenpäin keskustelemme poliittisissa ryhmissämme, että te, te todellakin puolustatte näitä keskeisiä alueita, jota jotka kuuluvat tähän mietintöön, koska – sitä tarvitaan. Tämä ei ole suinkaan loppusuora, vaan tämä on budjettikeskustelun alku ja lähtölaukaus. Siksi olenkin huolestunut, jos meillä on muutama miljoona enemmän kuin mitä komissio kaipaa tähän loppuratkaisuun. Uskokaa minua, kyllä tästä jokaisesta eurosta tapellaan kyllä budjetissa. Ja haluaisin tässä palauttaa mieliin sen keskustelun, joka meillä oli neuvoston ja komission kanssa, erityisesti neuvoston kanssa – jossa puhuttiin koko budjettiaikakaudesta, kun neuvosto alkoi tutkimusvarojen leikkaamisen, itse asiassa puolittamisen. Sehän on katastrofi innovaation ja tutkimustoiminnan kannalta. Ja lopputaistelu oli niinkin tiukka, että muutama viikko ennen varainhoitovuoden alkamista meillä ei ollut mitään päätöksiä asiasta olimme oikeastaan tilanteessa, jossa meillä olisi ollut sellainen tilanne, että me olisimme joutuneet käyttämään edellisen vuoden budjettia. Tästä tulee siis tiukka keskustelu. Jos me haluamme nämä prioriteetit, meidän täytyy keskittyä huolellisesti mietinnön ja äänestyslistan laatimiseen. Ja kollegani ovat olleet mukana tässä väännössä ja tietävät, mikä tämä taistelu on. Kiitänkin varjoesittelijöitä ja puhujia heidän antamastaan tuesta. Ja minäkin haluaisin pyytää teiltä tukea silloin, kun te keskustelette omissa poliittisissa ryhmissänne, koska uskokaapa minua, kyllä keskustelua riittää. Ganz herzlichen Dank für diese... Kiitoksia tästä selvennyksestä. Ei pelkästään tätä valiokuntaa äh, varten tämä on ollut tärkeä, vaan tämä on tärkeä myös meidän työstämme silmällä pitäen poliittisissa ryhmissämme koska loppupeleissä kuitenkin budjettivaliokunta on ratkaisevassa asemassa. Kiitoksia siitä, että muistutitte tästä, jotta sitten muistamme äänestyksessä tekemämme työn, koska silloin se vasta alkaa se vääntö. Tämä on tärkeää, että jokainen ymmärtää tämän, koska jokaisella on mahdollisuus omassa poliittisessa ryhmässään sitten myös äh, vedota kollegoihin. En nyt näe muita puheenvuoropyyntöjä. Näin ollen sitten on vuorossa esityslistan kohta 11 ja mehän vain keskustelemme asiasta tästä. Ja tarkistusten jättöaika on 21. päivä kello 12, eli kukaan vastusta. Sitten 29. syyskuuta täällä valiokunnassa äänestämme. Ja budjettipäätöslauselma on käsillä sitten 8. lokakuuta. Ei kukaan vastusta. Näin toimimme. Sitten 12 Siinä on kysymys konkreettisista äh, budjettitarkistuksista. Toteaisin vain, meillä on 84 äh, tarkistusta. Niistäkin on keskusteltu, että siinä mielessä äh, hoidamme tämän yhdessä. Kaikki kieliversiot on toimitettu. Näin ollen edellytykset ovat täyttyneet käsittelyä varten. Näin ollen ei tarvitse pelkästään keskustella, vaan äänestää. Tänään, tänään voimme siis äänestää sitten 9. syyskuuta. Voidaan esittää paperit valiokunnalle 29. syyskuuta on sitten äänestys täysistunnossa. Selvä juttu. Sitten 13 on kysymys äänestyksestä, mutta valitettavasti olemme todenneet, että se alkaa kello 10. No hyvä niin. Tässä on pikkusen aikaa voitettu. No, nyt täytyy pitää pikkuinen paussi käydään kahvilla. Mutta tulkaapa täsmällisesti tänne, koska minä aloitan täsmällisesti kello 10 äänestyksen, muistakaapa se. Täytyy muuten vähän totutella siihen, että aloitamme yleensä täsmällisesti työskentelyn, koska muuten hukkaamme aikaa. Näin on Marjat. Kello 10 alkaa äänestys. Eh, Hyvät kollegat, olemme jälleen palanneet. Kokous jatkuu niin kuin äh, sanoin tai oikeastaan uhkasin, että aloitamme täsmällisesti, onko äänestyskortit mukana. Saattaa olla, että tarvitsemme korttia. Ei, toivottavasti ei, mutta ehkä. No sitten se jää nähtäväksi. Yritetään nyt ilman korttia. Ehkä voimme tehdä näin. Hyvä. Edustajat, joilla ei ole korttia, eivät ole edustajia. Ne on siis äänestyksen tarkoittamalla tavalla. <laughs> Kiitoksia, hyvät kollegat. Meillä on 84 tarkistusta. Teillähän on äänestyslista, toivottavasti kaikilla edessänne, jotta voimme aloittaa Yeah. Sollen Test mit Tehdään testi tai koetaan äänestyskortilla. Voidaan sitten, saadaan aikaa vähän voitettua. Kokeillaan. Äänestetäänpä nyt vaikka, ei, mistä, ei aavistustakaan mistä, mutta äänestetään kuitenkin. Äänestämme kysymyksestä, että kokoonnumme huomennakin. Äänestys alkaa. Eikö toimikaan?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 Täällä ei kaikki kyllä toimi. Eräät kortit, korttikoneet ei toive toimi. Tämä on uusi sali. Uudet koneet. Toimiko sielläkään? Tekniikka, tekniikka. Langenkaan ei toimi, koska ei se väliä kuin hänelle korttiakaan. Ei sielläkään ei toimi. Eikä tuolla toimi. No niin, äänestys edelleenkin kesken. Yrittäkää nyt näyttää iloista naamaa ja kokeilla erilaisia tota, paikkoja kortille. Miss Hall, no. Da muss die Technik uns helfen. Työntäkää, työntäkää. Jatketaan kokeilua. Pitäisi kokeilla jotain to- toista reikää, kysyy Hall. Problem. Lamberts. Funktioniert? No all funktioniert nicht. Uh, some machines don't work. Jotkut koneet eivät toimi. <laughs> Gibt es noch eine Maschine, die nicht funktioniert? Onko vielä joku, joku kortinreikä, joka ei toimi? Onko kaikki kortit kun oikeassa paikassa? Von hier aus leider überhaupt nichts tun, außer hoffen. Ei voida tehdä muuta kuin toivoa elää toivossa. Yrittäkääpä toista paikkaa, toista konetta. ich auch so gemacht. Niin minäkin tein. Panin kortin toiseen reikään. And for the final vote, I hope that the expert, uh, technician will, will be already. Mm. Uh, jetzt funktioniert sie? Okay. Okay. And gibt es noch Probleme? Onko vielä ongelmia? Istukaa sitten toiseen paikkaan koska unetaan kestää huomiseen. On kaikki selvää. Noinen, tämä äänestys on päättynyt. Äänestystulos on nel... Ei kun hetki, niin 41 ääntä, 22 puolesta, 13 vastaan, 6 tyhjää. Ja vielä yksi, ei kun kaksi vielä puolesta, näin ollen 24 puolesta, nyt te päätitte, että huomenakin kokoonnutaan. Mutta se oli vankoi. koe. No niin. Eiköhän aloiteta ensimmäinen tarkistus. Turmes. Äänestämmekö koneellisesti vai käsin? Vai käsin? Eiköhän te odotetaan niin kuin käsin, vai sitten loppuäänestys täytyy tehdä koneellisesti, sitten lasketaan loput. Sopiiko? No niin, ensimmäinen. 02010401 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 02 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 04 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta, kiit vastaan, muutama tyhjä, yksi tyhjä, hyväksytty. 0501 puolesta, vastaan, tyhjää, yksi hyväksytty. 0503 puolesta. Äh, Gegenstimmen vastaan tyhjää yksi hyväksytty. 0201 6100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin ollen 6140 raukeaa. Numeración. Onko, onko tässä numerointi muilla kielillä? Koska tässä on pientä sekannusta. Emme varmasti ole samassa kohtaa, emmekä pysty seuraamaan sitä tarkistusta juuri, jota ollaan käsittelemässä. No, nyt minä puhun aina tästä ITREn tarkistusnumerosta. Yes, thanks. Damit is 6140 on hoitunut, kiitoksia. 6141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6143 puolesta vastaan tyhjää. Yksi hyväksytty. 6144 puolesta vastaan tyhjää. Yksi hyväksytty. Näin on 07 hoitanut myös 6145 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 6177 on vedetty pois. 6108 puolesta vastaan tyhjää yksi hyväksytty 6146 vastaan tyhjää se on hyväksytty 6147 puolesta vastaan tyhjää yksi hyväksytty 6178 vedetty pois 6148 puolesta vastaan tyhjää yksi hyväksytty. 6149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6151 puolesta vastaan, tyhjää, yksi hyväksytty. Sitten kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, kolme hyväksytty. 6161 ja 6171 hoito 6155 puolesta vastaan tyhjää yksi hyväksytty, 6101 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 6152 puolesta, ja se on hoitunut, anteeksi, se raukee, 6179 vedetty pois, kompromissi 2 puolesta, Nyt täytyy laskea. No, no, no. By hand. It's easier now. Gegenstimmen. Vastaan. Enthaltungen. Tyhjää. 2, 3. 22 puolesta ja 22 vastaan ja 3 tyhjää. Hylätty. Hylätty. Sitten 6102 puolesta vastaan. Hyväksytty tyhjää. Hyväksytty 617 yksi raukeaa. 61, 6175 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 6173 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 6184 puolesta vastaan. Tyhjää. Muutama vastaan ja muutama on tyhjä. 6109, se oli kuitenkin hyväksytty. 6109 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6176 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 6156. Ai se raukeaa. 6154. Kun 56 on rauennut. 6154 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 6110 on hoitunut. 6160 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 6158 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 6159 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 6157 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 6162 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty, ei yksimielistä mutta kuitenkin yksi, yksi tyhjä, 6163 puolesta vastaan tyhjää, yksimielistä hyväksytty 6664 puolesta vastaan tyhjää, yksi tyhjä hyväksytty 6165 puolesta vastaan tyhjää, yksi, hyväksytty 61, 6166 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 6105 6167 puolesta vastaan, tyhjää, yksi hyväksytty 6112 puolesta vastaan, tyhjää, yksi hyväksytty, kuusi, yksi, kaksi, kolme puolesta vastaan, tyhjää yksi puolesta, ei hyväksytty, kuusi, yksi, kolme, kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 6, 1, 13 puolesta, vastaan, tyhjää, yksi hyväksytty 6, 1, 3, 3 puolesta, 6133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimmeko äänestää eräistä tarkistuksista myös yhdessä, yhtenä ryhmänä? Ei siis. No, no 6124 puolesta vastaan tyhjää yksi hyväksytty 6121 puolesta Ei, siis vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 6122 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 6120 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 6131 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 6183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6111 ja 6119 puolesta vastaan tyhjää yksi hyväksytty. 6118 puolesta vastaan tyhjää yksi hyväksytty. 61 kysytään, voidaanko tällä sivulla voidaanko näistä jostakin yhdessä. Voidaanko ottaa koko sivu yhdessä? 6130-6114. Voidaanko ottaa yhdessä? Kuka äänestää näiden puolesta? Vastaan. Kuka äänestää tyhjää? Yksi. Näin ollen 6130-6114 nämä on tarkistuvat hyväksyttyjä. 6181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6169 raukeaa. Kiitos. 6180 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 6174 puolesta vastaan tyhjää yksi hyväksytty 6168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siinäpä se. Kiitoksia tästä, näistä yksittäistä äänestyksistä. Meillä on vielä tämä, tämä loppuäänestys. Kiitoksia vaan opastuksesta. Kuka kannattaa koko pakettia tässä muodossa? Pyydän, nyt tämä on koneäänestys ja ne, joilla ei ole korttia, niin sitten ne lasketaan erikseen. Ensinnäkin koneäänestys puolesta tai vastaan. Koneäänestys, koko paketti. Open the vote. Äänestys alkaa. Kiitos. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi EPP-läinen ja yksi sosiaalidemokraatti liikaa. E, kolme EPP-läistä liikaa. Siis kolme EPP-läistä liikaa. Ja yksi sosiaalidemokraatti liikaa. Voitteko ottaa, nämä liialliset, voitteko ottaa korttine pois? No niin, äänestys on päättynyt. Onko joku, joka ei ole voinut äänestää? joka joutuu äänestämään ilman korttia. Onko täällä nyt liikoja vielä? 48 ääntä, 48 annettua ääntä, 43 puolesta. Yksi tyhjä. Ei kukaan vastaa. Viisi, anteeksi, kuusi tyhjää. 43 puolesta, ei yhtään vastaan, kuusi tyhjää näin on suurella enemmistöllä päätetty. Kollega Ek, olette saanut 49 oli äh, kokonaisäänimääriä. Joku oli unohtanut korttinsa kotiin, täytyy vielä harjoitella kortin mukaanottamista. Kiitoksia tästä joutuisesta äänestämisestä. Näin on tämä kohta on käsitelty nyt voitte mennä kotiin, mutta ette saa mennä, koska me jatkamme sitten, koska vieras on pikkuhiljaa saapumassa paikalle. Nyt pidämme Kutsumme nyt herra Krantsin paikalle, joka on ministeri Ruotsista. Eine Minute machen wir Pause. Minuutin tauko. Congratulations. This is what... Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Hyvät kollegat, tervetuloa edelleen kokoukseen. On mukava nähdä teidät täällä edelleen. Nyt me olemme saaneet vieraan paikalle. Ellette ole vielä havainneet, se voi johtua siitäkin, että täällä on vähän liian kova velu päällä. Hyvät kollegat, voitteko sitten keskustella salin ulkopuolella, koska kaikki kaikki tärkeä keskustelu voidaan käydä sitten ulkopuolella, koska meillä on täällä vieras paikalla. Kuuluu kuitenkin asiaan, että me kuuntelemme vierastamme. Herra Tobias Krantz on Ruotsin korkeasteen opetuksesta ja tutkimuksesta vastaava ministeri ja on myös neuvoston puheenjohtaja. Siis eh, tutkimus- ja korkeakouluneuvoston puheenjohtaja herra Krantz, on mukava nähdä teidät täällä. Onko ongelmia? Krantz, olemme iloisia, että olette täällä. Meillä oli eilen kaksi teidän kollegaanne täällä vieraana. Jännittyneenä odotamme, mitä te meille tulette kertomaan. Jännityksellä ja kiinnostuksella odotamme teidän tarinaanne. Sen kummemmitta puheitta annan teille puheenvuoron ja pyydän kollegoita seuraamaan ja sen jälkeen sitten voimme keskustella teidän kanssanne. Tervetuloa tänne, olkaa hyvä. Jag försöker igen. Koitetaanpa uudelleen. Herra puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri ilo saada esitellä teille Ruotsin puheenjohtajakauden priorisoinnit tutkimusalalla. Tämä rakentuu sille hyvälle työlle, mitä aikaisemmat puheenjohtajakaudet ovat tehneet ja josta työstä me olemme myös hyvin kiitollisia. Ruotsin puheenjohtajakausi sijoittuu ajan jaksoon, jolloin unionilla on paljon haasteita. Meillä on pahin globaali taloudellinen kriisi sitten 30-luvun, influenssa leviää ympäri maailman ja ilmastouhka on yhä kourin tuntuvampi. Meidän, meidän olisi helppo keskittyä lyhyen aikavälin ratkaisuihin, mutta tutkimusministerinä minä haluaisin painottaa, miten tärkeää on ajatella pitkällä aikavälillä. Se on erityisen tärkeää, että me panostamme uuteen osaamiseen, tietoon, koulutukseen ja tutkimukseen. Ja sen vuoksi kaikkien meidän, jotka työskentelemme poliittisella alalla, on huolehdittava siitä, että tämä pitkän aikavälin suunnittelu ei unohdu. Haluaisin aloittaa sanomalla, että Eurooppa voi olla hyvin ylpeä omasta panostuksestaan tutkimusalalle. Monet maat satsaavat tutkimukseen todella suuria summia. Ruotsi puheenjohtajamaana on priorisoinut muutamaa aluetta. Ensinnäkin sitä, että ohjataan eurooppalaista tutkimusaluetta, sitten toisena tietokolmio ja kolmantena eri puiteohjelmat. Mitä tulee eurooppalaisen tutkimusohjelman kehittä, tutkimusalueen kehittämiseen, niin haluamme keskittyä tehokkuuteen, merkityksellisyyteen ja priorisointiin että parannetaan tehokkuutta tarkoittaa sitä, että hallinnoidaan paremmin ERAta, eli eurooppalaista tutkimusaluetta. Kuten te tiedätte, niin Ruotsi on sitä mieltä, että suurempi osa EUn budjetista tulisi sijoittaa tutkimukseen, innovaatioon ja muihin kilpailukykyä parantaviin panostuksiin. Mutta me uskomme, että olemassa oleviakin voimavaroja voitaisiin käyttää tehokkaammalla. Ensinnäkin täytyisi koordinoida paremmin toimia, joita tehdään EUn tasolla, samoin kuin mitä tehdään kansallisella tasolla, ilman että kuitenkaan vähennetään näiden toimenpiteiden monimuotoisuutta. Monia näistä eh, instrumenteista eh, leimaa kansalliset, kansalliset ja alueelliset eh, olosuhteet. Tämä monimuotoisuus on vahvuus Euroopalle. Samanaikaisesti uskomme, että tutkimuksen parempi koordinointi eurooppalaisella tasolla parantaisi tehtyjen investointien hyötyä. Tämä merkitsee ennen kaikkea sitä, että jäsenvaltiot ottavat enemmän vastuuta. Eurooppalaisessa tutkimusalueessa täytyy myös keskittyä selkeämmin merkityksellisyyteen. Euroopan kansalaisten täytyy nähdä, että panostukset tutkimukseen saattavat vaikuttaa heidän ja tulevien sukupolvien elämään. Heinäkuun alussa puheenjohtajamaa järjesti konferenssin EUn tutkimuksen tulevaisuudesta. Konferenssi järjestettiin Lundissa, Etelä-Ruotsissa ja siitä saatiin sitten lopuksi aikaan äh, The Lund Declaration, Lundin julistus. Konferenssissa lähdettiin siitä, että lähtökohtana täytyy olla uudet tulevat haasteet, esimerkiksi ilmastouhka, ruoan, elintarvikkeiden saanti, veden saanti, kestävä energia, ikääntyminen ja pandemiat. Lundin julistuksessa käsitellään myös sitä, millä tavalla identifioidaan eurooppalaisen tutkimuksen priorisoinnit. Tähän asti komissio on ollut tästä vastuussa hyvin pitkälti. Ja mielestäni tämä ei ole hyväksyttävää. Nämä vaativat prosesseja, joita on tehtävä avoimesti ja mukana otettava kaikki osapuolet, sekä julkiset että yksityiset toimijat. Ja jotta me voimme onnistua näiden haasteiden hoitamisessa, niin meidän täytyy neuvostossa ja Euroopan parlamentissa yhdessä komission kanssa vietävä tätä prosessia eteenpäin. Toivon, että olette valmiita työskentelemään meidän kanssamme. Kun me puhumme ERAsta ja sen kehittämisestä, niin ei voi vain odottaa lainsäädäntöehdotuksia komissiolta. Kysymys on siitä, että saamme liikkeelle kansalliset ja alueelliset viranomaiset, yhteisön toimielimet ja muut toimijat ja itse asiassa koko yhteiskunta, että kaikki yhdessä kehittävät eurooppalaista tutkimusaluetta. Osallistuminen ja julkinen keskustelu on tärkeää. Sen vuoksi Ruotsin puheenjohtajakausi järjestää ministeritason seminaarin 24. syyskuuta päivää ennen ministerikokousta. Me teemme tämän yhdessä Euroopan parlamentin kanssa sen vuoksi, että olen vakuuttunut, että parlamentilla on paljon annettavaa ERAn tulevaisuuteen. Tässä äh, seminaarissa äh, tullaan käsittelemään muun muassa äh, tulevaisuusraporttia ja tutkimusta The World in 2025. Se, että vahvistetaan tutkimusta, ei riitä, jotta tieto- ja osaamistalous saisi sen vauhdin, mitä se tarvitsee. Sen vuoksi Ruotsi puheenjohtajamaana on priorisoinut myös niin kutsuttua tietokolmiota, jonka kuuluu korkeakoulutus, tutkimus ja innovaatio. Minä tulen juuri nyt äh, suuresta äh, konferenssista Göteborgista, jossa käsiteltiin nimenomaan näitä kysymyksiä. Me puhuimme muun muassa siitä, miten voitaisiin vahvistaa Euroopan innovaatiovoimaa. Euroopassa investoidaan tutkimukseen, mutta ikävä kyllä aivan liian vähän näitä tutkimustuloksia käytetään kaupalliseen äh, tarkoitukseen. Se, että tämä paradoksi korjataan, on tärkeää Euroopan kasvulle ja hyvinvoinnille. Tutkimuksella on oma arvonsa, mutta on tärkeää, että tutkimuksen tulokset tulevat yhteiskunnan hyväksi. Uusi äh, ihme lääke täytyy kaupallistaa, eikä se saa jäädä vain sinne yliopiston pöydille. Me olemme myös keskustelleet siitä, että yliopistoja täytyy uuden aikaistaa, jotta ne kykenevät olemaan kilpailukykyisiä globaalissa maailmassa. Kolmas asia, jonka haluamme ottaa esiin puheenjohtajakautemme aikana, on yliopistojen laatu ja tutkimusten äh, tekeminen. Aivan liian harva eurooppalainen yliopisto on mukana näissä rankkauslistoissa, joita julkistetaan. Meidän käsityksemme mukaan meidän on panostettava Euroopan tasolla toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan eurooppalaisia äh, yliopistoja meidän puheenjohtajakautemme aikana me aiomme käynnistää myös keskustelun tulevaisuuden puiteohjelmista. Meistä on hyvin tärkeää, että tulevat puiteohjelmat äh, laaditaan hyvin kunnianhimoisesti, varsinkin laadullisesti ja tehokkuuden kannalta. Sitä kautta me voimme saavuttaa strategisia tavoitteita. Meidän on yksinkertaistettava olemassa olevia sääntöjä, mutta myös ajateltava uudella tavalla ja löydettävä uusia ratkaisuja. Meidän täytyy esimerkiksi vähentää sääntöjä sääntöjen taakkaa niille tutkijoille, jotka haluavat tai anoa rahoitusta näiltä puiteohjelmilta. Ja tässä me voimme kaikki tukea toisiamme. Yksi tapa vahvistaa eurooppalaista tutkimusaluetta on tehdä konkreettista yhteistyötä joint programmin me uskomme, että on erittäin tärkeää, että me saamme aikaan koordinointia ja yhteistyötä eri kansallisten ohjelmien kesken. Ja neuvosto teki omat johtopäätöksensä joulukuussa 2008 Joan Programmingista. Ja me uskomme, että tästä saadaan aikaan konkreettisiakin päätöksiä vuoden 2010 aikana. Me tiedämme, että tässä korkean tason ryhmässä on tehty suuria edistysaskeleita muun muassa Alzheimerin ja muiden vastaavien sairauksien tutkimuksessa. Ja me haluaisimmekin tehdä ehdotuksen Alzheimer-tutkimuksesta pilottiprojektina Joint Programmin ohjelmassa vielä meidän puheenjohtajakautemme aikana. Lopuksi haluaisin vielä ottaa asian esiin, joka on tärkeä minulle. Itämeren strategia on suuri priorisointi Ruotsille – tarkoituksena on nimenomaan kehittää alueellista yhteistyötä. Tutkimusalueella on tehty monivuotista yhteistyötä Itämeren maiden keskellä, kesken nimenomaan ympäristön alueella, niin kutsuttu bonusprojekti. Ja tavoitteena on, että bonus otettaisiin mukaan projektiksi artiklan 169 perusteella. Ja me toivomme, että komissio syksyn aikana tekee ehdotuksen molemmille toimielimille siitä, että päätös tästä yhteistyöstä ja projektista voidaan tehdä vielä tämän syksyn aikana. Herra puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvä yhteistyö meidän keskemme on ratkaisevaa, jotta me kykenemme toteuttamaan ohjelmamme. Sen vuoksi luotamme siihen, että jatkossakin teemme hyvää yhteistyötä, jota on aina tehty tämän valiokunnan ja neuvoston kesken, ja että tämä yhteistyö tehdään Euroopan kansalaisten, tutkijoiden, investoijien ja yrittäjien hyödyksi. Haluaisin myös käyttää tilannetta hyväkseni ja onnitella teitä siitä, että teidät on valittu Euroopan parlamenttiin. Ja toivomme myös, että mahdollisimman moni teistä osallistuu 24. syyskuuta järjestettävään seminaarin täällä parlamentissa. Kiitokset äh, mielenkiinnosta ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitoksia herra ministeri teidän seikkaperäisestä selvityksestänne ja myös teidän onnitteluistanne. Eiköhän nyt aleta keskustelu. Tähän mennessä on kuusi puheenvuoropyyntöä. Rova Eek aloittaa. Äh, tack så mycket för... Äh, Kiitokset äh, tästä hyvästä Ruotsin prioriteettien läpikäynnistä. Ne eivät luonnollisestikaan ole mikään suuri yllätys minulle ruotsalaisena meppinä, kuten ymmärtä, ymmärtänette. Mutta mielestäni tämä ohjelma on hyvinkin kunnianhimoinen. Minulla on nyt kaksi hankalaa kysymystä, joita olen pohtinut eh, vuosikausia, mutta ne ovat hyvin tärkeitä. Aivan hiljattain käsittelimme eh, talousarvion mietintöä. Minä olin sen esittelijä ja totesimme, että neuvosto oli esittänyt leikkauksia tutkimuksen ja innovaation määrärahoihin noin 6 prosentin leikkauksia tiettyihin budjettikohtiin. Ja jotkut budjettikohtat, eh, niissä leikkaukset olivat jopa 59 prosenttia. Ja tämä on ongelma, joka on ollut meille tuttu jo siinä vaiheessa, kun me hyväksyimme pitkän aikavälin budjetin ja nimenomaan tutkimusbudjetin kohdalla eh, ongelmat syntyivät tai oli ongelmia ja sen vuoksi me emme meinanneet saada budjettia kasaan ollenkaan, mutta kuitenkin nyt sitten ongelma ratkaistiin. No, kysy- ensimmäinen kysymykseni liittyykin budjettiin ja siihen, mikä tilanne on nyt neuvostossa. Parlamentti haluaisi vielä korkeammat määrärahat kuin komissio tutkimuksessa. Ja nyt kysymys kuulostaakin, miltä neuvottelut näyttävät neuvostossa. Toinen kysymys liittyy tähän byrokratiataakkaan tutkijoiden hakemuksissa, ja se on asia, jota ei nyt näin vain ratkaista, mutta ehkäpä nyt voitaisiin kuitenkin päästä eteenpäin tällä tiellä. Elokuussa osallistuin muutamiin suuriin teollisuuden konferensseihin, ja totesin, että hyvin monet suurista yrityksistä, joita on useissa eurooppalaisissa maissa, jopa globaalilla tasolla, eivät äh, edes äh, halua hakea eurooppalaisia tutkimusprojekteja. Ja syynä on usein nimenomaan se, että byrokratia on liiallista ja päätösprosessit kestävät liian kauan. Tästä aiheesta on puhuttu kaikissa poliittisissa ryhmissä tässä valiokunnassa pitemmän aikaa. Ja kysymys kuuluukin, voitteko te kautenne aikana tehdä jotain tilanteen parantamiseksi? Kiitos. Kiitoksia, kollega Bresina. Vážený pane ministře, děkuji za velmi srozumitelný výklad cílů. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän ministeriä tästä selkeästä selvityksestä, joka koski Ruotsin puheenjohtajakautta. Te puhuitte siitä, että koko yhteiskunta pitäisi saada mukaan tutkimukseen ja tieteentekoon. Ja te haluaisitte, että tämä tapahtuu sillä tavalla, että, että näihin tavoitteisiin voidaan todellakin päästä. Nyt kun me ajattelemme, tarkastelemme maita tutkimuksen puiteohjelman äh, osalta ja budjetin osalta me täytyy todeta, että niin sanotut uudet jäsenvaltiot, esimerkiksi tutkimuksen seitsemän puitelman projekteissa, eivät juurikaan ole mukana. On ollut melkoisia eroja, kun tarkastelee lukuja näissä maissa ja kun niitä verrataan vanhoihin jäsenmaihin. Ei on nyt ole niin, että tutkijat näissä maissa olisivat huonompia kuin muualla. Mutta taas toisaalta pitää paikkansa, että osa eh, viranomaisista, jotka ovat mukana näissä projekteissa ja tutkimuksen puito, seitsemän puitoilman eh, osalta ovat sellaisia, että ongelmia syntyy uusissa jäsenvaltioissa. On paljon eh, hallinnollisia esteitä, jotka Äh, ovat näkyvissä Euroopassa. Tästä yhteydessä haluan sitten seuraavan kysymyksen. Mitä Ruotsi aikoo tehdä puheenjohtajakaudellaan, jotta osa näistä hallinnollisista esteistä saadaan poistettua, jotta myös uudet jäsenvaltiot saataisiin paremmin mukaan kuin aikaisemmin. Kiitoksia. Kiitos, rouva Kavaljo. dia, eh, senhor ministro, eh, senhor presidente da comissão. Hyvää päivää, hyvä ministeri, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä olen täällä nyt ensimmäistä kertaa käyttämässä puheenvuoroa ja haluan saman tien tervehtiä kaikkia yhdellä kertaa ja kiitän ministeriä tästä hyvästä esityksestä. Ja jos sallitte, niin tekisin yhden kommentin ja samalla kysymyksen kaikki liittyy innovaatioon. Sehän on avaintekijä, kun pyrimme vastaamaan taloudelliseen, sosiaaliseen, rahoitukselliseen kriisiin, jotta voisimme myös antaa samalla vastauksen, kun taistelemme rajoa ilmastonmuutosta vastaan. Innovaation myötä, tutkimuksen myötä voimme löytää pysyvän, luotettavan vastauksen kriisiin. Mutta vastaus tulee koko ajan kiireellisemmäksi ja tärkeämmäksi ja tarpeellisemmaksi. Ja meidän täytyy, uud, koska me näemme, että jotkut sektorit ovat kärsineet rajuja rakennemuutoksia. Autoteollisuus on kärsinyt kovasti. Komissio on laatinut tärkeän, hyvän paketin Euroopan tulevaisuutta ajatellen uudistuspaketin. Ja nyt minulle tulikin kysymys siitä mieleen. Mitä ministeri te puheenjohtajakautonne aikana aiotte toimia, että voitte seurata tämän paketin toimivuutta ja tukea kaikkia näitä innovaatioon liittyviä teemakokonaisuuksia. Totta kai täällä on jo puhuttu paljon innovaatiosta, joka perustuu tutkimukseen, mutta kysymykseni on enemmän yleisluotoisempi tutkimus miten kiireellisesti voidaan vastata yhteiskunnallisesti kärjistyneeseen tilanteeseen, julkisella sektorilla muuttuneeseen tilanteeseen? Miten te voitte innovaation puitteissa antaa pikaisia hyviä vastauksia? Miten te voitte harjoittaa seurantaa tässä vaikeassa tilanteessa? Kiitoksia, sitten rouva Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja, hyvä ministeri. Kiitos paljon teidän esittelystänne ja läsnäolosta täällä valiokunnassa ja tästä tyhjentävästä kattavasta esityksestä, kun kerroitte Ruotsin puheenjohtajakauden prioriteeteista niinkin tärkeästä kysymyksestä kuin mitä tutkimus on. Se on varmasti yksi välttämättömistä pilareista, johon voimme tukeutua tulevina vuosina – muutoksen suuret moottorit ovat olleet aina uudistuksen ja tutkimuksen varassa. Uudistusinnovaatio on yksi tärkeimmistä. Te toitte sen hyvin selkeästi esille ja minä kävin tätä samaa keskustelua jo ennen teidän esitystänne, kun puhuimme muutamista budjettikohdista. Itse asiassa käytännössä tutkimus on menettämässä jalansia, menettämässä valta-asemaansa muiden asioiden rynnätessä niiden edes edellä. Miten pitää sitten tehdä, jotta voidaan säilyttää tutkimukselle sille kuuluva tila? Tehän kerroitte jo siitä, kuinka voidaan paremmin ja kuinka pitäisi paremmin koordinoida, kuinka pitää paremmin edistää Euroopan tutkimusaluetta, kuinka pitää parantaa yliopistojen laatua, mutta meidän täytyy kaikki tämä pystyä sijoittamaan todella käytännön toimintaan ja maaperälle. Ja meidän täytyy tietää, kuinka, mitä se tarkoittaa budjettiluvuissa. Ja niin kuin eilen Adriana Tikau muistutti, eilen meidän täytyy jatkuvasti pitää mielessä, että EUn talous perustuu ennen kaikkea hyvin tiedostettuun hyviin tietoihin ja hyvään dynamiikkaan. Minä haluaisin tehdä kaksi konkreettista kysymystä. Ensimmäinen liittyy perus, se liittyy tutkimuksen mm, perus, perusrakenteisiin ja siihen liittyviin säännöstöihin ja näihin prioriteetteihin, joista puhuitte. Euroopan parlamentti seuraa teidän työskentelyänne ja me olemme IVS tiivissä yhteistyössä kaikkien asianosaisten ryhmien kanssa. Minä haluaisin kysyä, meillähän on omat kriteerimme ja me olemme erittäin iloisia, että te olette tulleet tähän valiokuntaan. Olemme pyytäneet enemmän konsultointia. Olemme halunneet, että meitä kuultaisiin enemmän. Olemme halunneet saada enemmän informaatiota. Me tyydymme usein kompromissiin, mutta haluan, että pidätte aina mielessä, että että tätäkin valiokuntaa pitäisi kuulla ehkä vieläkin enemmän. Miten te hyväksytte nämä Miten te reagoitte siihen, mitä neuvostossa on hyväksytty tänä keväänä? Mm, tänä tänä keväänä ennen kuin te otitte puheenjohtaja Valtikan käteenne. Me emme tiedä tarpeeksi hyvin, miten on alettu soveltaa tätä, näitä tätä Miten tätä ydin ydinteknologiaan liittyvää neutronipolitiikkaa on ryhdytty soveltamaan teidän maassanne? Oletteko te harjoittaneet seurantaa tästä? Me olemme puhuneet myös artiklasta 71, joka meistä on erittäin tärkeä. Toinen kysymykseni. Minulle ei käynyt ihan selväksi teidän esityksestänne se kohta, kun puhuitte kahdesta tekijästä, jotka ovat tulleet sisään parlamentin työskentelyyn. Kahdesta asiakirjasta jotka ovat tulleet nyt parlamentin työpöydälle. Minä olen tullut parlamenttiin. Minä en ole käyttänyt näitä uusia instrumentteja. Te puhutte joint program-käsitteestä. Ja sitten artikla 69. Haluaisin kysyä teiltä teidän mielipidettänne tästä uudesta työvälineestä Joint Program, koska se saa hyvin paljon jalansia kahdeksannessa puiteohjelmassa. Ja tässä valiokunnassa meillä olisi ollut mukavampaa, että nämä kaksi asiakirjaa olisi otettu ehkä laajemmin käsiteltäväksi. Niistä, niitä käsitellään artiklan 179 puitteissa, mutta meille olisi ollut mieluisampaa, jos tämä valiokunta olisi saanut enemmän painoarvoa näissä kahdessa asiakirjassa. Ja sitten olisi mukavaa, jos te voisitte kertoa meille äskeisestä Göteborgin konferenssista, mitä tuloksia siitä on, miten se lähtee eteenpäin ja mitkä ovat olleet keskeisimmät kysymykset, jotka siellä nousivat esille. Kiitos. Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin. Kiitoksia. Sitten kollega Joren Sisli. Ja sitten keskeytetään ja ministeri vastailee. Ministru za predstavitev, zastavljam pa tri vprašanja. Eh, najprej z področja Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymykseni koskee seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa. Olen nyt keräämässä kokemuksia. Olen saanut tietoja, että on vaikeampaa saada varoja tässä puiteohjelmassa, erityisesti jos tutkimusryhmä on pieni. Ja silloin hallinnolliset esteet ovat vielä erityisen suuria. Ja puuttuisin Euroopan parlamentin vaatimuksiin tässä yhteydessä, jonka tarkoituksena äh, oli helpottaa tilannetta. Haluan tietää, mitä Ruotsi puheenjohtajakaudella aikoo tehdä, jotta tutkimusvaroja käytetään tehokkaammin. Mitä aiotte tehdä niin, että äh, hallinto ja byrokratia todellakin saadaan purettua? Mitä te aiotte tehdä, jotta että tutkimusvarat ovat kaikki, myös pienten tutkimusryhmien käytettävissä? Toinen kysymykseni. Te mainitsitte. Puhuitte edellisellä, nythän tämä tutkimus on käynnistetty, mutta haluaisin tietää, minkä tyyppisiä ohjelmia Ruotsi puheenjohtajakorjallaan odottaa tässä suhteessa. Kolmas kysymykseni kuuluu seuraavasti. Teidän prioriteettilistanne on tehty. Missä me löydämme sieltä tutkimuksen kun ajatellaan Euroopan budjettia. Kiitoksia. Kiitos. Nyt ministeri voinee vastata tässä vaiheessa. Nyt kun kysymykset olivat kohtuullisen lyhyitä, niin meillä on vielä aikaakin. Herra ministeri, olkaa hyvä. Tack så mycket. Kiitos. On todellakin hienoa olla tässä valiokunnassa ja nähdä, miten sitoutuneita te olette tutkimukseen ja käsittelette kaikkia näitä jännittäviä kysymyksiä. Kysymyksiä oli paljon, mutta yritän tässä nyt vastata mahdollisimman moneen. Minun oma taustani on tutkijan tausta, akateemikon tausta, joten tunnen nämä asiat aika hyvin liittyen siihen, että näiden tutkijoiden apurahahakemusten täytyisi olla mahdollisimman vähän äh, hallinnollisia. Me tarvitsemme uudistuksia niin, että voidaan helpottaa tätä hallinnollista taakkaa ja että tutkijoiden olisi helpompi hakea äh, tukea ja projekteja äh, EUn budjetista. Ja tulen tekemään parhaani, jotta voimme yksinkertaistaa tätä menettelyä. Mitä tulee budjettikysymyksiin, niin ihan kuten puheenvuorossani sanoinkin, niin Ruotsin kantahan on aina ollut se, että EUn budjetissa pitäisi siirtää enemmän rahaa tutkimuspolitiikkaan, esimerkiksi maatalousbudjetista tutkimusbudjettiin. Samanaikaisesti meidän täytyy huolehtia, että käytämme hyödyksi niitä resursseja, joita meillä jo on tutkimussektorilla, että niitä resursseja käytettäisiin tehokkaammin ja että saataisiin kehitettyä paremmin tätä eurooppalaista tutkimusaluetta niin, että jäsenvaltiot voisivat yhdistää omat ponnistelunsa ja että jäsenvaltiot äh, olisivat kumppaneita tässä EU-tason tutkimuspolitiikassa. Tässä meillä on todella korkeat kunnianhimot ja pyrimme tekemään kaikkemme, että pääsemme eteenpäin myös tässä asiassa puheenjohtajakautemme aikana. Mitä tulee sitten rahojen jakamiseen eurooppalaisessa tutkimuspolitiikassa ja miten resurssit ja voimavarat jaetaan eri jäsenvaltioiden kesken, niin tässä täytyy todeta, että olemassa olevien sääntöjen mukaan on annettu komissiolle mahdollisuudet tehdä muutoksia ja säätää olemassa olevia summia, mikäli sitä tarvitaan mutta uusista säännöistähän on jo päätetty, vaikkakin nämä vanhat ovat vielä voimassa. Tämä tietokolmio on asia, joka on otettu esiin. Meidän tehtävämme on pyrkiä tuomaan esiin se, miten tärkeää on päästä eteenpäin innovaatiopolitiikassa. Ja me järjestämme siis erittäin tärkeän konferenssin aiheesta ja toivon todellakin, että saamme vietyä tätä asiaa voimakkaasti eteenpäin. Mitä sitten tulee tähän joint programmin käsitteeseen? Tässä me näemme suuria uusia mahdollisuuksia. Suuria mahdollisuuksia huolehtia siitä, että voimme toteuttaa eurooppalaista tutkimusaluetta. Siinä tämä joint programming on ihan ratkaiseva. Eurooppalainen tutkimustavoite ja innovaatiosuunnitelma kuuluvat yhteen. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joiden parissa meidän tulee työskennellä nimenomaan tällaisina aikoina. Sitten minulta kysyttiin, miten informoidaan Euroopan parlamenttia tietyissä kysymyksissä. No, neuvosto varmasti voi palata tähän asiaan. Jos on kysymys jostain erityisestä informaatiosta, niin huolehdin siitä, että te saatte sen, mitä te tarvitsette. Dank. Kiitoksia. Seuraava kierros. Kollega Niebler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra ministeri, on mukava nähdä teidät täällä tänään ja mukavaa voida käydä keskustelua tästä tutkimuspolitiikasta ja puheenjohtajakautinen prioriteeteista. Kaksi asiaa haluaisin ottaa esille osittain niihin on jo puututtu tutkimuspolitiikka on viime vuosina, on nyt ollut kymmenen vuotta parlamentissa, se on ollut aina yhä eurooppalaisempi ja yhteisen eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin rakentaminen on valmisteilla. Tehän esititte, että pilottihankkeita on tehty, joint programmin on meneillään. Minusta tämä on oikein hyvä, että myös Euroopan tasolla löydetään yhteisiä asioita, että löydetään synergiaa ja voidaan päällekkäisyyksiä purkaa jäsenvaltioiden tasolla – keskusteluissa kollegojeni kanssa, minä olen Saksasta, olen keskustellut saksalaisten parlamentaarikkojen kanssa ja olen kuullut että on paljon varaumia. Sitä pelätään, että, että ikään kuin tutkimuksen suvereniteettiin puututaan. Kysymykseni teille, tähän käytte keskusteluja 26 muun jäsenvaltion kollegan. Onko te, oletteko te havainneet myös varaumia, onko esteitä tällaiselle yhteiselle eurooppalaiselle tutkimusalueelle, jossa rakennetaan yhteistä ohjelmointia, yhteisiä rakenteita, yhteisiä, yhteistä tutkimuksen infrastruktuuria? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni koskee tutkimuksen puiteohjelmaa. Tehän sanoitte, ja aivan oikein onkin niin, että nyt valmistellaan – seuraavaa, eli kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa, millä tavalla se voisi toimia, koska seitsemäs ja kuudeskin on vielä jollakin tavalla kesken. Kysymykseni, onko teillä jo ajatuksia jäsenvaltioiden tasolla, mitä uusia painotuksia kahdeksannessa puiteohjelmassa voitaisiin asettaa? Se minua kiinnostaa ja tässä yhteydessä muistuttaisin siitä keskustelussa, jota kävimme seitsemäs puiteohjelmasta täälläkin on keskusteltu sitä, että sen pitäisi olla epäbyrokraattinen, sen pitäisi olla joustavaa, pitäisi kilpailuttamiset saada helpoiksi. Minua kiinnostaisi se, että minkälaisia konkreettisia ehdotuksia on tulossa. Ja ehkä sitten puheenjohtaja, valiokuntamme puheenjohtajan suuntaan vielä se, että meidän pitäisi lähe ensi vuonna pyrkiä kutsumaan tutkijoita tänne, jotka voisivat kertoa sitä, siitä, mitä konkreettista tapahtuu silloin, kun seitsemättä puitoohjelmaa on käytetty, mitä parannusehdotuksia löytyy. Meillä on ollut aikamoisia tavoitteita tässä vuosien mitteen. Me olemme halunneet byrokratiaa purkaa ja helpottaa ja yksinkertaistaa toimintaa. Kysymykseni onkin, mitä tästä on tullut ja mitä voidaan odottaa kahdeksannessa puitoohjelmassa. Kiitoksia. Danke auch für diese... Kiitoksia myös tästä ajatuksesta, kollega Udi. Merci, monsieur le président. Kiitos hyvä puheenjohtaja, kiitos puhe, ministeri siitä, että olette tulleet tänne ja jakaneet meille erittäin hyvää tietoa ja antaneet poliittista näkemystä ja kannanottoa. Kahteen kohtaan haluaisin puuttua ja yksi asia kiinnitti erityisesti huomiota, niin ehkä yksi kysymyskin nousee minuun, minulta. Te sanoitte äskettäin, että meidän täytyy pohtia pitkällä aikavälillä, olette ihan oikeassa siinä, koska kansalaiset odottavat meiltä impulsseja EUlta tulevia potkua. Tänä päivänä tutkimusvarathan tulevat suurelta osin jäsenmaista. Mitä te tulette Ruotsista jäsenvaltiosta, mutta te olette myös neuvostossa jäsenenä. Oletteko sitä mieltä, että tutkimus voisi olla se sektori, jossa me voisimme monenkeskistää varojen hoitoa Euroopassa, niin kuin me teimme yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa, ellei me keskitimme varat yhteen kassaan tietyllä tapaa. Eikö tämä tutkimus voisi olla jotain suurta jäsenvaltioiden harjoittamaa suurta eurooppalaista politiikkaa ilman budjettikorotuksia, koska varoja, jotka tällä hetkellä käytetään siihen nehän on budjetoitu jäsenmaissa jo valmiiksi. Eikö tämä olisi hyvä myyvä poliittinen ajatus, jota kannattaisi viedä eteenpäin? Ihan lopuksi haluan kiinnittää huomiota yhteen seikkaan. E, kollegat ovat jo puhuneet täällä siitä, että on olemassa todella paha eurooppalainen byrokratian ongelma siinä, miten tutkimusvaroja hoidetaan, hallinnoidaan, hallinnoidaan ja miten niitä kohdennetaan eri maiden tutkimuskeskuksiin. Ihan äskettäin me äänestimme mm, sanoisin, tarkistuksista, jossa pyydetään Euroopan komissiota lopettamaan kaikenlaiset sotkut ja päällekkäisyydet, koska on paljon tutkimustyötä ja sitten on paljon sisäisiä tarkastajia ja virkamiehiä, jotka tulevat pyytämään varoja kun joihinkin kohteisiin, joihin on jo pyydetty varoja. Tämä saa tutkijat raivoihinsa, koska tilauskannat vaihtelevat maasta toiseen. Hallinnotokäytännöt ovat sellaisia, että tiedemiesten on usein vaikea ymmärtää sitä. Te edustatte täällä nyt puheenjohtajalta valtiota, mutta haluan kiinnittää samalla, siis haluan kiinnittää teidän huomiotanne siihen, että voitaisiin jollain tavoin kollektiivisesti pyytää komissiota vähän rajaamaan paremmin nämä toimintalohkot, jotta se voisi vähän valvoa paremmin, miten tutkimuskeskuksia itsessään valvotaan ja hoidetaan ja että työtä pystytään tekemään lojaalisti tutkijoiden kesken ottaen huomioon eri tilauskannat ja että varat kohdennetaan oikealla tavalla. Danke. Kollegin Tikau. Kiitoksia, kollega Tikau. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Conform strategiei de la Lisabona, statele Kiitoksia, puheenjohtaja. Lissabonin strategian mukaisesti jäsenvaltioiden pitäisi sijoittaa bruttokansantuotteestaan 3 prosenttia tutkimukseen. Kaksi kolmasosaa tästä summassa pitäisi pitäisi tulla ö, sitten yksityiselle sektorille. Kysyisinkin teiltä, kun ajatellaan sitä tosiseikkaa, että taloudellinen kehitys Euroopan unionissa ennen kaikkea tulevaisuutta silmällä pitäen riippuu koulutuksesta, kasvatuksesta ja tutkimuksesta. Kysynkin teiltä, mitä toimia te haluatte, mihin toimiin te haluatte ryhtyä tässä talouskriisin tilanteessa. Ja kun ajatellaan sitä tosiseikkaa, että bruttokansantuote jäsenmaissa on äh, heikentynyt äh, ja tässä kriisissä miten toiminta haluatte ryhtyä, jotta yksityinen sektori, äh, yksityistä sektoria, sektoria innostettaisiin jotta, sijoittamaan myös tutkimustoimintaan, erityisesti soveltavaan tutkimukseen. Kiitos. kiitoksia, Rumo Matias. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Ministro. Falo-lhe aqui na qualidade... Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministerille. Tänään puhun täällä uutena edustajana ja minä olen myös tutkimusalan edustaja. Minä tulen yliopistosta, jolla on yli kymmenvuotinen kokemus tutkimuskentältä. Me olemme tehneet kansainvälisiä projekteja, vieneet niitä loppuun ja niitä on rahoitettu myös puiteohjelmien välityksellä ja tämä tähän kokemukseen perustuen minä voin puhua teille tutkijan ominaisuudessa. Minä tiedän, mitä päivittäisessä työssä tämä tarkoittaa kun tällä hetkellä puiteohjelmat toimivat, niin siinä on hyvin paljon vaihtelevuutta instrumenttien suhteen. E, sitä, mitä käytetään yhtäällä, ei voida ehkä käyttää sitten taas toisaalla tutkimuskentällä. Esimerkiksi kun puhutaan viidennestä puiteohjelmasta, silloin annettiin prioriteetti pienille hankkeille, kuudennessa taas tasapainotettiin enemmän e, pienten ja suurten kesken tasapainoa haluttiin löytää paremmin. Seitsemännessä puiteohjelmassa taas äh, kohdennetaan integroituja hankkeita, niitä vahvennetaan enemmän. On siis selvää, että että näiden tutkimusryhmien pitää jatkuvasti vaihtaa tutkimustyötapojaan, mallejaan. Ne joko ryhmän koot pienevät tai suurenevat ja tällöin on erittäin kiireellistä ähm, muotoilla hyvin selkeästi nämä puiteohjelmat ja määritellä, mitkä ovat ne instrumentit, työvälineet, joita annetaan tutkimuskentälle, koska tässä on erittäin suurta vaihtuvuutta. Toiseksi täällä on puhuttu paljon byrokratiasta joka kerran kun tulee muutoksia, niin siihenhän liittyy myös byrokraattisia seuraamuksia, miten joku tutkimushanke voidaan viedä, eteen, viedä loppuun ja miten sitä tullaan soveltamaan. Tässä törmätään hallinnollisiin byrokraattisiin vaikeuksiin. Ainakin tutkijaryhmä on törmännyt siihen, minulla on tästä ihan omaa kokemusta. Meidän pitäisi saada meidän pitäisi saada nämä instrumentti koko koostumukset tasapainotettua ja vakautettua paremmin, jotta ei olisi niin suurta muutosta. Mitkä ovat nyt tavoitteet? Tavoitteethan ovat se, että tutkimus olisi koko, olisi koko ajan paljon tasapainotetumpaa ja tyhjentävämpää ja kattavampaa. Täällä on puhuttu prioriteettien määrittelemistä, määrittelyistä. Hyvä ministeri, te puhuitte näistä prioriteeteista – Te puhuitte näistä sairauksista. Tulevina vuosina varmasti tullaan antamaan prioriteetteja muille, muille puhutaan GMOille ja ehkä enemmän muille saroille tullaan antamaan enemmän prioriteetteja, mutta mitä pitää vahvistaa, mutta eikö pitäisi olla parempaa seurantaa jo käynnissä olevissa projekteille, hankkeille, pitäisi niveltää paremmin myös tutkimusalalla yhteistyö kolmen eri toimielimen välillä. Nämä prioriteetithan ovat täysin kiistämättömiä, mutta minä uskon, että olisi tärkeää, että meillä olisi selkeämpi prosessi kaikkien luettavissa, joka oli paremmin säädeltyä, hallinnoitua. Meidän pitäisi määritellä se paljon tarkemmin, mitkä ovat tutkimuksen tärkeimmät prioriteetit jokaisessa ohjelmassa, jokaisessa syklisessä kierrossa. Kolmas kommentti liittyy myös kolmansiin maihin. Meillä on paljon eri mahdollisuuksia, välineitä tehdä yhteistyötä tutkimustyöryhmien kanssa, tutkimusryhmien kanssa ympäri maailman. Mutta tässäkin törmäämme byrokrat- demokratiaan, mutta siellä on myös toinen ongelma. Eurooppalaista tutkimusaluetta pitää vahvistaa. Ja kysymyksenikin kuuluu, sulke, halutaanko se rajata, haluta, halutaanko, että täällä käperrytään itsemme, että se sulkeutuu enemmän, vai haluammeko ajata avata enemmän rajoja maailman muiden alueiden kanssa. Eurooppalainen alue pitää olla selkeä ja vahva, mutta meidän pitäisi tajuta, että muu ympäröivä maailma on muuttunut myös paljon. Se muuttuu koko ajan. Mitkä ovat meidän, meidän, mikä on meidän roolimme tässä Euroopan tutkimusalueessa? muun maailman kanssa, muun maailman suhteen kyllä me emme saa unohtaa muuta maailmaa. Minulla on paljon muita kysymyksiä, paljon paljon muita kommentteja, jotka liittyvät enemmän seitsemänteen puiteohjelmaan, mutta minulla ei ole nyt tässä aikaa. Ehkä voin jossain toisessa yhteydessä esittää. Kiitoksia sitten kollega Kannes. Kiitoksia herra ministeri ensinnäkin. Vihreänä täytyy sanoa, että on erityinen iloisen kuullessani Ruotsin puheenjohtajakauden prioriteeteista – jotka istuvat meidänkin agendaamme, joka on meistä tarpeen, jotta Eurooppa pystyy vastaamaan talouden haasteeseen ja ympäristöhaasteisiin. Mutta ilmasto ei ole yksin, ei saa unohtaa resursseja tällä planeetalla. Nyt kun me olemme tässä aika pienellä, pienessä porukassa, haluaisin teidän käsityksenne entisenä tutkijana ja nykyisenä ministerinä kolmesta aiheesta. Ensinnäkin te puhuitte tehokkuudesta eh, kulutuksessa. Jos me haluamme kuluttaa enemmän tutkimuksiin, meidän täytyy myös osoittaa, että se mitä me käytämme on käytetty oikein ja hyvin. No 100 prosentin tehokkuus ei ole mitään sellaista, joka kuuluisi todellisuuteen, mutta jos teillä on kaikki resurssit käsissä, niin mihin, missä te aloittaisitte, jotta tehokkuus kohentuisi tutkimuksessa? Mikä mikä on, missä on tavallaan se matalalla, matalalla oleva omena, joka voitaisiin helposti korjata talteen. Toinen kysymys, PK-yritysten mahdollisuukset. Täällä keskustellaan sitä, että missä innovaatio todellakin tapahtuu. Jotkut sanovat, että, että, että taas siihen tarvitaan kriittistä massaa ja instituutioita, jotka, jotka voivat tehdä tämän toiset sanovat, että uudet ajatukset syntyvät pienissä organisaatioissa. Mitkä ovat teidän käsityksenne tästä? No rehellisesti sanon, PK-yrityksillä on vaikeuksia saa päästä EUn varoihin. PK-yritykset yksityisellä sektorilla, mutta myös pienet laboratoriot, pienet yliopistot ovat, kokevat myös vaikeuksia. Mitkä, mikä on teidän käsityksenne tästä? Onko teidän käsityksenne, että, pien, että pienet organisaatiot pystyvät innovointiin paremmin, jos näin on, niin miten ne saavat paremmin apua? Ja sitten viimeinen kysymys, joka minulla olisi. Minä todellakin haluaisin kuulla teidän henkilökohtaisen käsityksenne tästä. Se, mistä me kärsimme Euroopassa, on, että meidän ponnistelumme hajaantuvat liian moniin, ikään kuin varmusparvimaisesti liian moniin ponnisteluihin. Miten me saamme synnytettyä sitä kriittistä massaa, jota tarvitaan? Ja minusta EUn välineet ovat tavallaan katalysaattoreita tässä. Se ei ole ainoa tapa päästä eteenpäin, mutta se toimii katalysaattorina. Miten voimme sitten parantaa tätä teidän mielestänne? Ja sitten ehkä vielä viimeinen kommentti. No, te vastaatte tutkimuksesta ja teillä on teidän tutkimusministerikolleganne. Miten te uskotte, että voitte saada kolleganne panostamaan tähän? Uskotteko, että kolleganne valtiovarainministeriöissä ja, ja pääministerin kansliassa, näkevätkö he tutkimuksen strategisena avaimena tässä kriisissä? Kiitoksia. Grazie. La parola al collega Valcitis, scusandomi se la pronuncia non è esattamente quella giusta. Ačiū labai pirmininkė, e, gerimas ministrė. Pirmiausia, iš noriu padėkoti už tą didelę ir Kiitoksia e, puheenjohtaja, kiitos ministeri. Ensinnäkin kiitän esityksestä tänne täällä valiokunnassa täällä tänään. Te puhuitte tutkimusohjelmista ja me, kuten myös jäsenvaltiot, ymmärrämme olevamme tavallaan noidan kehässä tässä finanssi- tai rahakriisissä. On hyvin tärkeää, millä tavalla me, me hoidamme ilmastonmuutokseen liittyvät ongelmat ja energiatalouteen liittyvät ongelmat, miten me pystymme ne ratkaisemaan. Energiataloudellisten ongelmien ratkaiseminen liittyy oleellisesti nykyiseen, nykyisiin ja tuleviin investointeihin. Siinä puhutaan melkoista kustannuksista, mutta tämä edellyttää meiltä myös tiivistä yhteistyötä tieteen ja tutkimuksen saralla. Meillä on paljon ongelmia tällä haavaa 27 jäsenvaltion tasolla, ja useimmat näistä, useimmat näistä ongelmista löytyvät uusista jäsenvaltioista. Ne toisaalta osittain riippuvat myös tule- menneisyydestä tai historiasta. Ja, ja tänään voidaan todeta, että teidän, että nämä että tilanne eräissä maissa, kuten Baltian maissa, on varsin myönteistä. Ja nämähän kuuluvat teidän puheenjohtajakautenne prioriteetteihin. Ehkä te voisitte hieman konkretisoida näitä prioriteetteja suhteessa Itäval- Itämeren alueeseen. Kiitos. Thank you, Mr. Chairman. I'd like to take up... Kiitoksia. Jatkaisin herra Lambertin kohdasta, joka koskee tutkimuksen resursseja. Uskon, että kaikki valiokunnan jäsenet ovat tietoisia siitä, että monet näistä että näistä teknologioissa liittyvät vähähiiliseen teknologiaan, joka taas liittyy mineraaleihin, joka johtaa tarpeet oikeastaan astronomisiin lukuihin. Kuitenkin 50 prosenttia näistä mineraaleista tuotetaan Kiinassa, joka on oikeastaan kieltänyt viennin, joka taas aiheuttaa pulmia tutkimuksen innovoinneissa Länsi-Euroopassa Voisitteko ministeri lyhyesti selvittää, mitä suunnitelmia on tekeillä tämän ongelman hoitamiseksi ja aivan erityisesti voitteko kertoa, millä tavalla voidaan luoda kansainvälinen selvitys mineraaleista ja ymmärtääkö, että kuinka, tar- kuinka tärkeää on saada aikaan kansainvälinen selvitys maailman öljyvaroista, jotta voitaisiin tällaisessa valiokunnassa sitten perustaa käsittely tieteelliseen arvioon, jos meillä todella ymmärtääkö puheenjohtajavaltio sen, että miten tämä, tämä resurssien pula vaikuttaa meidän teollistumiseemme? Kiitoksia, kollega Toja. E Kiitos, ministeri. Kiitos siitä, mitä olette meille kertoneet täällä tänä päivänä tuleville kuukausille tutkimustyöstä. Minä haluaisin kehitellä toista teemaa, joka ei ole tullut kovin paljon esille. Te puhuitte siitä, että pitäisi päästä parempaan konsensukseen ja parempaan osallistumiseen kaikkien toimielinten välillä. Ehkä parlamentti ei aina ole osallistunut täysin rin, palkein kaikkiin hankkeisiin, mutta te toivoitte, että parempaa prioriteettien jakautumista. Mehän olemme varmasti kaikki, lähes kaikki, erittäin kiinnostuneita tästä ja varmasti samaa mieltä. Mutta minä haluaisin tietää, miten voisimme toimia paremmin. Olkaa nyt ihan vakuuttuneita siitä, että totta kai parlamentti on valmis vastaamaan ehdotukseen. Kiitoksia. Tämä oli viimeinen kysymys ja nyt ministeri voi vastata näihin lukuisiin mielenkiintoisiin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitos. Aloitan tästä tästä suuresta periaatteellisesta kysymyksestä, jonka valiokunnan entinen puheenjohtaja otti esiin. Olen täysin samaa mieltä tästä kysymyksestä. On tärkeää selvittää se. Tässä on erittäin herkkä tasapaino eurooppalaisen tutkimuspolitiikan ja Euroopan unionin panostusten kesken ja jäsenvaltioiden panostusten kesken. Meidän täytyy luoda eurooppalainen tutkimusalue, koska silloin on parempi ja helpompi pitää tätä tasapainoa yllä. Silloin toimitaan sekä EUn tasolla että jäsenvaltioiden tasolla ilman, että se välittömästi johtaa siihen, että kaikki valta siirtyisi komissiolle, tai niin kuin jotkut jäsenvaltioissa sanovat, että valta siirtyy sinne Brysseliin. Minusta tämä voisi olla se muoto, jolla voimme luoda tämän herkän tasapainon jäsenvaltioiden ja EUn tason välille tutkimusalalla. Mitä tulee kahdeksanteen tutkimuksen puiteohjelmaan, niin me haluaisimme käynnistää puheenjohtajakautemme aikana tämän keskustelun. Tokikaan se ei vielä pääty meidän puheenjohtajamme kautemme aikana, vaan se jatkuu. Me haluaisimme käsitellä näitä suuria haasteita, joita Euroopalla on edessään, esimerkiksi tämä ilmastouhka, nämä suuret äh, sairaudet, pandemiat ja muut. Mitä sitten tulee rahoitukseen? Joku täällä puhui eurooppalaisen tutkimuksen rahoituksesta. Kuten jo aikaisemmin sanoin, niin Ruotsissa ollaan sitä mieltä, että EUn tutkimusbudjettia on kasvatettava pitkällä aikavälillä ja että nämä rahat olisi otettava pääasiassa maatalousbudjetista. Haluan painottaa sitä, että on hyvin tärkeää huolehtia siitä, että koordinoimme resurssejamme ja että käytämme olemassa olevia resursseja huomattavasti paremmalla tavalla ja eurooppalainen tutkimusalue on siihen yksi keino. Olen myös eh, hyvin iloinen näistä kommenteista ja kysymyksistä, joita esititte byrokratiasta, joka rasittaa tutkijoita. Kuten jo aikaisemmin sanoin, minä itse olen ollut tutkija ja olen kohdannut tätä byrokratiaa myös kansallisella tasolla. Ja luonnollisesti tässä valiokunnassa puhutaan tästä byrokratiasta, jota tutkijat kokevat Euroopan tasolla. Mutta uskoisin, että monilla jäsenvaltioilla on omat kotiläksynsä tehtävänä omissa kotimaissaan ja vähentää siellä byrokratiaa. Ainakin meillä Ruotsilla olisi tässä paljon opittavaa. Ja koskapa tämä on tärkeä prioriteetti Ruotsille puheenjohtajamaana, niin oletan ja odotan, että valiokunta pyrkii tekemään kaikkeensa, että voitaisiin vähentää byrokratiaa tutkijoille. Ja olen todellakin iloinen siitä, että haluatte viedä eteenpäin asioita tähän suuntaan, koska varmasti löytyy myös vastustusta. Mitä sitten tulee tähän kolmen prosentin panostustavoitteeseen tutkimuksen ja kehittämisen alalla. Se on tärkeää, tätä on arvioitu. Ja me emme ole päässeet Euroopassa vielä niin pitkälle kuin meidän olisi tullut päästä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että panemme hieman pökkää pesään ja saavutamme tämän kolmen prosentin tavoitteen. Monet jäsenvaltiot ovat olleet todella hyviä tässä ja päässeet eteenpäin. Ja olen nähnyt, että moni eurooppalainen jäsenvaltio on päässyt eteenpäin ja tehnyt todella kunnianhimoisiakin panostuksia tutkimukseen. Ja tähän tarvitaan myös luonnollisesti yksityistä elinkeinoelämää. Ajatus olisi se, että noin kaksi kolmasosaa näistä panostuksista tulisi yksityiseltä sektorilta ja sitten julkinen rahoitus olisi sitten yksi kolmasosa. Sitten kysyitte näistä eri puiteohjelmista ja siitä, että niitä voi olla tai niitä on useita ja niitä, niissä on eri painopisteasioita ja että se on tavallaan aika tempoilevaa tutkijan kannalta. Meidän täytyy harjoittaa järkevää tutkimuspolitiikkaa, oli se sitten Euroopan tasolla tai kansallisella tasolla, ja järkevää politiikka on se, että satsataan pitkän aikavälin suunnitelmiin. Monet suuret innovaatiot äh, tänä päivänä ovat äh, sellaisia innovaatioita, jotka tavallaan on käynnistetty jo 30-40 vuotta sitten, ja sen vuoksi meidän täytyy huolehtia jatkuvuudesta tutkimuspolitiikassa. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö pitäisi muuttaa prioriteetteja se esimerkiksi yhteiskuntamuutosten perusteella ja sen mukaan, mitä tapahtuu. Mutta äh, me olemme ajatelleet, että toteuttaisimme tai me olemme laskeneet sen varaan, että me voisimme tässä tarkastella kattavasti kaikkia näitä eri välineitä ja instrumentteja niin, että me saisimme enemmän pitkän aikavälin suunnittelua ja jatkuvuutta tutkimuspolitiikkaan. Eurooppalaisessa tutkimusalueessa on toki kysymys hyvin pitkälti siitä, että voimme koordinoida paremmin tutkimuspanostuksia, mutta siinä on kysymys myös siitä, että meistä tulisi tavallaan haluttavampi kumppani globaalissa akateemisessa mielessä. Joten tavallaan tätä kautta voimme vahvistaa itseämme sisäisesti, mutta myös ulkoisesti, niin että olisimme haluttavampi kumppani tutkimusmaailmassa. Mitä sitten tulee tutkimuspolitiikkaan ja yhteydestä PK-yrityksiin, se on mielestäni tärkeä näkökulma toki. Ja toivomme, että komissio tekisi aiheesta äh, raportin ja että tämä raportti sitten äh, antaisi vauhtia jatkotoimille. En tiedä kuinka pitkälle Ruotsin puheenjohtajakauden aikana tässä päästään, ei vielä voida siitä mitään sanoa, mutta äh, me olemme kiinnostuneita myös tästä sektorista. Mitä sitten tulee tähän kaiken kattavaan laajaan kysymykseen, millä tavalla vakuuttaa Euroopan valtiovarainministerit satsaamaan enemmän tutkimukseen, niin tämän talouskriisin aikana on ollut nähtävissä, että monet maat ovat tehneet rohkeita päätöksiä ja panostaneet tutkimukseen monilla tavoilla. Ruotsissa ruotsalaiselle tutkimukselle on lisätty voimavaroja viidellä miljardilla kruunulla, eli todella suuria panostuksia on tehty ja monissa maissa on ymmärretty, että vaikkakin taloudellinen tilanne on heikko, niin on erittäin tärkeää, että panostaa tutkimukseen, koska tässä on kysymys pitkän aikavälin investoinneista, investoinneista tulevaisuuteen ja näitä investointeja ei saa leikata. Ja toivon, että tutkimusministereinä me voimme vaikuttaa valtiovarainministereihin tämän syksyn aikana ja vakuuttaa heidät siitä, että tutkimusmäärärahoja ei saa leikata, vaikkakin on taloudellinen kriisi. Ja toivon todellakin, että saan vietyä tämän viestin eteenpäin. Ja ymmärrän, että te varmastikin minua tässä tuette. Itämeri-yhteistyö vielä lopuksi. Sitä me priorisoimme hyvin korkealle, kuten jo alkupuheenvuorossa sanoinkin. Ja mitä tulee bonusohjelmaan, se on yksi esimerkki tästä priorisoinnista. Ja me toivomme todellakin, että me voimme toteuttaa sen, mitä tässä jo aikaisemminkin sanoinkin, että komissio ottaisi sen mukaan. Ja toivon, että te voitte myös äh, tätä ajatusta tukea. Kiitos. Herra ministeri, koko valiokunnan nimissä haluan esittää teille kiitoksen siitä, että tulitte tänne. Kiitän myös teidän esityksestänne ja kolmanneksi kiitän myös siitä, miten huolellisesti vastasitte meidän kysymyksiimme. Suuret kiitokset tästä. Olen varma, että tämä tehtäväkenttä ö, tulee, että me tulemme työskentelemään hyvin näissä tärkeissä kysymyksissä. Tästä tämä ylittää myös puoluerajat, jossa täytyy saada liikehdintää aikaan, koska tässä on kysymys resursseista ja niiden käytöstä. Kiitoksia selvästä puheesta. Toivotan teille hyvää paluumatkaa ja kiitoksia. Tämä esitys on kohtaan näin ollen saatu loppuun käsiteltyä. Kiitoksia. So, meine Damen und Herren, ich darf dann noch den Punkt 16 verschiedenes auf... No niin, sitten 16, kohta 16 muutamalliset asiat. Teillä varmaan ei mitään suuria asioita, esityksiä tulee olemaan kohta 17 seuraavista kokouksista. 28. syyskuuta ja 29. 30. syyskuuta. Te olette varmasti iloisia siitä, että tälleen voimme tavata. Muilta osin olette varmaan iloisia, että olemme saaneet kokouksen päätökseen. Mukavaa kotimatkaa tai sitten mukavaa neuvonpitoa muissa valiokunnissa. Kiitoksia. palaverun on päättynyt kuulemiin.